So, liebe Kollegen und Kollegen, da... Niin, hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Aloitamme kokouksemme INTA-valiokunnassa, kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Kun esityslista on niin täynnä ja kun meillä on joitakin tärkeitä kohtia keskusteltavana koordinaattoreidenkin kokouksessa, niin ehdotan, että kohta viisi lykätään ja otetaan se joskus myöhempänä ajankohtana. Tästä haluaisin kernaasti äänestyttää, kuka on sen puolesta, että kohta viisi lykätään. Kiitos. Tämä on selkeä enemmistö, joten kohta viisi saa lykkäyksen. Onko muita huomiota esityslistasta? Näin ei ole. Joten näin on esityslista hyväksytty, joten tulemme kohtaan kaksi. Kuten aina, pöytäkirja on hyväksytty, jos kokouksen loppuun mennessä ei tule vastahuomautuksia. Sitten kohta kolme. Tässäkin, kuten tavallista, sanon, että kokouksemme äh, suoratoistetaan internetissä. Eli teidän pitää ottaa se huomioon, että katsojat teitä työssänne katselevat. Sitten muutama lyhyt ilmoitus. EUn ja Intian suhteissa ja kauppaneuvotteluissa on vähän liikettä. Niin, että 18. tammikuuta neuvottelijalla oli jälleen tapaaminen ja sopivat tulevistakin tapaamisista. TTIP hän on ollut julkisuudessa jo pitkään ja tähän asti on päästy vähän eteenpäin. 22. täällä alkaa seuraava neuvottelukierros Brysselissä ja toivon, että kun siellä on näitä arkaluontoisia asioita, että niihin päästään pureutumaan todellakin. TTIPin yhteydessä tietysti on sekin kehityssuunta tärkeä, joka koskee tietovirtaa, Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Muistatte ja tiedätte, että tuomioistuin antoi tuomion, jossa se ei pitänyt lainmukaisena Safe Harbor-sopimusta ja sitten täytyi sitä muuttaa. Sitä käsittelemme sitten, kun lopullinen teksti on käsillämme. Sitten seuraavaa kierrostelua ympäristöhyödykkeistä. Niistä keskustellaan 2-4. maaliskuuta, eli siinäkin on odotettavissa jonkunlaista edistystä. Sitten EUn ja Vietnamin kauppasopimus on julkaistu. Ja siinä mielessä mielestäni siellä sitten on, kun on tärkeitä olennaisia kappaleita, kappaleita, kuten kestävyys, niin ne voi siltä lukea. Tämän myötä pääsinkin kohtaan neljä. Nyt minulla on erityinen ilo toivottaa tervetulleeksi Sandra Palaski, joka on kansainvälisen työjärjestön varapääjohtaja. Tervetuloa siis sydämellisesti. Hyvät kollegat, Joitakin strategisia keskusteluja olemme käyneet. Kauppapolitiikasta tällä vuosituhannella Pascal Lamy oli vieraana ja Marie Inimi oli myöskin, VTO ja OECD, Werner Hoyer vielä. Ja sitten tärkeä osatekijä kauppapolitiikkaamme tällä vuosituhannella ovat tietysti työntekijän oikeudet, ja perustavanlaatuisten ilon yleissopimusten täytäntöönpano ja niiden noudattaminen. Siinä mielessä iloitsen, että olette paikalla. Tänä vuonna pureudumme vielä äh, GSPn ähm, tullietuuskysymyksiin. Teemme, pidämme siitä kuulemistilaisuuden. Ja sitten ilon standardienkin täytäntöönpano ja noudattaminen on tärkeä osa kauppapolitiikkaamme. Siinä mielessä olen iloitsen siitä, että olen paikalla ja saatte heti puheenvuoron. Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Aluksi haluaisin kiittää kansainvälisen valio, kaupan valikuntaa ja puheenjohtaja Langia tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne tänään. Ajattelin, että kaikkein hyödyllisintä olisi antaa teille jonkinlainen katsaus ilon rooliin ja kansainvälistä kauppaa koskien kysymyksiin kansainväliseen talouteen. Tämä on meidän mandaattimme. Ja sitten asettaisin tämän kaiken tämän valiokunnan ja muiden hallitusten työn taustaa vasten, jotka haluavat työasiata sosiaaliset kysymykset ja kaikki muut yhdistää toisiinsa. Hienoa, mikäli sitten keskustelunkin olisi aikaa ja kysymyksiin, jotta voidaan purata asiaan hieman syvällisemmin. Ilo pitää erittäin tärkeänä tiedonvälikunnan tekemää työtä. Me katsomme, että yhteistyö parlamentin ja tämän erityisestikin talavalikunnan ja ilon välillä on kehittynyt erittäin hyvän suuntaan. Lukuiset ilon kollegani ovat jo aiemmin olleet ko- kokouksissanne ilmispäivänä tullaan arvioimaan GSP tilanne, tilannetta. Toivon mukaan meidän puheenvuoromme ovat teille hyödyllisiä. Ilo, ilo mielin jatkossakin tukee teidän valiokuntanne kysymyksiä, jotka liittyvät meidän mandaattimme. Kuten ehkä tiedätte, ilo on pian satavuotias. Se luotiin osana Versain sopimusta, joka päätti ensimmäisen maailmansodan. Silloin 1919 peruskirjassamme luki, että että mikäli jäsenval, mikä tahansa valtio haluaa ottaa työnormeja käyttöön niin, että tämä estää toimia muiden maiden kanssa. Tämä on haitallista. Tämä on yhtä akuutti tämän asia kuin tänä päivänä kuin tuolloinkin. Sakarinsa viisi jäsenvaltiota mukaan luettuna työnantajia ja työntekijäjärjestöjä, joten me edustamme sekä julkista että yksityistä mielipidettä. Perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistuksemme perustuu neljään perustyöoikeuteen, jota täytyy kunnioittaa kaikissa maissa. Näistä on maiden välillä sovittu huolimatta siitä, miten kehittynyt taloudellisesti maa on ja huolimatta siitä, onko se ratifioinut yleissopimukset. Tämä on tärkeä elementti, kun halutaan pitää yllä yhteyttä sosiaalisen eristyksen ja talouskasvun ja globalisaation välillä. Neljä perusoikeutta, kuten kenties tiedättekin, ovat seuraavat järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin, pakkotyön eliminointi, lapsityövoiman poisto ja syrjimättömyys työmarkkinoilla. Nämä neljä perusoikeutta on määritelty kahdeksassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, jota kutsutaan ydin yleissopimukseksi. Kymmenen vuotta myöhemmin, 2008, hyväksyttiin julistus, joka liittyi oikeudenmukaiseen globaalistamiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Decent work, ihmisarvoinen työ oli periaatteena. Näin tämän osalta kuunnitellaan näitä neljää perusoikeutta, Pyöri mainitsee, mutta mukana on myöskin se, että työllistämismahdollisuuksia parannetaan, sosiaalinen suoja tarjotaan kaikille ihmisille, työmarkkinan vuoropuheli ja kaikilla, kaikkien ääni kuuluvien työmarkkinoilla ovat tässä mukana. Tämä velvoittaa ilon jäsenvaltioita ja sihteeristö jäsenvaltioiden kanssa tarkastelee kansainvälistä politiikkaa, mukaan ottanut kauppapolitiikkaa ja sen vaikutusta työolosuhteisiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tuo julistus tarjoaa mahdollisuuden ilolle auttaa jäsenvaltiota, mikäli halutaan kahdenvälisellä tai monenvälisessä kauppasopimuksissa tai investointisopimuksissa tai muissa instrumenteissa pohtia, vastaavatko nämä sopimukset ilon periaatteita. Ilo auttaa tässä vertailussa. Ilo on tehnyt hyvin paljon tutkimusta työkysymyksissä ja työmarkkinakysymyksissä yhteistyössä Euroopan komission, VTOn, UNCTADin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä tutkimus jatkuvasti osoittaa, kuinka tärkeää on katsoa, että kauppa, työllisyys, taloudellinen kehitys ja sosiaalinen politiikka pitää nähdä kaikki kulkevan käsi kädessä. Kauppa, mikäli avataan, sama, tämä saattaa parantaa elinolosuhteita ja myöskin sitä, kuinka tasa-arvo, tasavertaisuus ja muut sosiaaliset tavoitteet toteutuvat samalla kun luodaan maille ja yrityksille parempia taloudellisia mahdollisuuksia. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, työsäädäntöä on muutettu kahdenvälisillä ja monenvälisillä kauppasopimuksilla viime vuosikymmenen, kuten hyvin tiedätte. Itse asiassa vuodesta 2013 eteenpäin yli 80 prosenttia kaikista kauppasopimuksista, jotka ovat astuneet voimaan, pitää sisällään työnormeja ja sosiaalisia normeja. Osittain tämä liittyy siihen, että monia kauppasopimuksia on laadittu sellaisten maiden ja blokkien kanssa, jotka ovat vastusten sosiaalilausekkeita mukaan luettuna Euroopan unionin, Yhdysvallat ja Kanada, vaikkakin yhä enemmän nousevan talouden maat, kuten Chile, haluavat nyt ottaa mukaan tällaisia sopimuksia kappausonnoksensa myöskin etelä- sopimuksissa. Nämä lausekkeet viittavat ilon yleissopimuksiin ja instrumentteihin, varsinkin 1998 julistuksen, joka hakkaa kiveen nämä neljä tärkeintä normia, mutta vuonna 2008 vuoden julkilausema ottaa myöskin käyttöön tämän ihmisarvoisen työn käsitteen decent work. Monissa kauppasopimuksissa me viittaamme näihin samaisiin instrumentteihin ja standardeihin ja yleissopimuksiin. Tämä on tärkeä tilaisuus saada aikaan johdonmukaisuutta ja lähentymistä eri kauppasopimusten välillä, jotka koskettavat monia maita. Tämä myöskin tuo eteen haasteita, kun pyritään pistämään täytäntöön näitä sopimuksia sellaisella tavalla, että ollaan johdonmukaisia ja to- toimitaan vankalta pohjalta ja noudatetaan ilon yleissopimuksia. Tässä suhteessa on erittäin tärkeää pistää merkille, että ilolla on hyvin pitkä valvontajärjestelmä. Se on ollut olemassa jo pitkään. Se varmistaa sen, että mikäli jäsenvaltiot eivät ole ratifioineet työsopimuksia tai kunnioittaneet työnormeja, että voidaan puuttua. Tämä järjestelmä, joka koostuu kansainvälistä asiantuntijoista, jotka ovat kaikilla mantereilla ja koskevat kaikkia erilaisia oikeudellisia järjestelmiä ja erilaisia työpaikkoja ja työjärjestelmiä. Tämä kaikki on tullut hyvin syvällistä asiantuntemusta ja lisäksi on saatu tietoa siitä, miten kansainvälisiä työnormeja on kunnioitettu tai oltu kunnioittamatta ja miltä tila näyttää käytännössä ruohonjuuritasolla. Näiden viittausten lisäksi, jotka liittyvät ydin periaatteisiin ja ihmisarvoisen työn periaatteeseen. Lisäksi on myös muitakin säännöksiä, jotka liittyvät dialogiin ja tekniseen apuun, joilla pyritään vahvistamaan työntekijöiden oikeuksia varsinkin kauppakumppanimaissa. Nämä säännökset joskus mainitsevat myöskin ilon läsnäolon. Monissa tapauksissa, huolimatta siitä, mainitaanko ilo sopimuksessa vai ei, ilo itse asiassa on jo mukana, koska olemme paikan päällä 125 jäsenvaltiossa, erityisestikin kehittyvissä maissa, joissa täytyy vahvistaa niiden oikeudesta suojaa ja käytännön täytäntöönpanoa työnormien kohdalla ja myöskin kun meiltä pyydetään apua koulutuksissa. Heidän ei tarvitse mennä kovinkaan kauas. Ilon toimisto löytyy läheltä ja yleensä Yleensä ilon toimisto tietää jo olemassa olevat haasteet ja myöskin käytännön toimet, joilla ongelmat voidaan ratkaista. Nyt siirtyäkseni elon ja EUn välisen yhteistyöhön nyt olen puhunut äh, horisontaalisesti, koska totesin, että monet maat ottavat nyt lausekkeita käyttöön ja usein pyydetään ilolta apua tässä. Ilo pitää hyvänä sitä, että monissa eurooppalaisissa vapakauppasopimuksissa ja kauppapreferenssiohjelmissa viitataan näihin työnormeihin ja pyritään tehokkaasti pistämään täytäntöön kansallista lakia niin, että ne ovat johdonmukaisia kansainvälisten työnormien kanssa. Esimerkkinä, yksi esimerkki hyvästä yhteistyöstä on EUn pyyntö ILOlle, joka liittyy Korean kauppasopimukseen, EU-Korean FTA-sopimukseen. EUn johdonmukaisuustapa, jolla pyritään tukemaan osapuolia tekemään yhteistyötä syrjimättömyyden puolesta ja tiettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä käytän hyväksi ilon sopimusta 111, joka on yksi tärkeimpiä sopimuksia liittyvät syrjimättömyyteen. Toinen esimerkki on yhteistyö ilon ja komission kauppapääosaston välillä silloin, kun on kyse GSP Plus-järjestelmästä, joka koskee monia maita. Kuten tiedämme, määrittää sitä, että avunsaajat ratifioivat pistävät täytäntöön monia kansainvälisiä sopimuksia mukaan luettuna kahdeksan ilon tärkeintä sopimusta. Yhteistyön tarkoituksena komission kanssa on varmistaa se, että GSP Plus maissa, El Salvadorissa, Guatemalassa, Pakistanissa ja Mongolassa, Mongoliassa paremmin pistettiin täytäntöön velvoitteita, jotka näihin yleissopimuksiin. Lisäksi olemme neuvottelemassa komission kanssa yhteistyön ohjelman laintamisesta Armeenia, Filippiinit, Cap, Cap Verde ja Paraguay olisivat mukaan. Lisäksi olemme pistäneet merkille uuden kaupastrategian, jonka komissio julkaisi viime lokakuussa. Mukana on kunnianhimoinen tavoite luoda parempia yhteyksiä kaupan ja työn välille mukaan luettuna työ, normi, että toteuttaminen kansallisella tasolla ja kansallisella tasolla kumppanimaiden kanssa. Lisäksi ihmisarvoisen työn periaatteita halutaan pistää täytäntöön. Tässä mukana työmarkkinavuoropuhelu ja työmahdollisuudet ja kaikki, kaiken kattava sosiaalinen suojelu. EUn tulevista aloitteista totesin, että kun on kyse vastuuntuntoisesta hankkeita me olemme yhteistyötä, olemme olleet tekemään yhteistyötä tässäkin EUn kanssa. Muutama seikka vielä lyhyesti. Tietysti maailmanlaajuinen kauppa on ollut olemassa jo vuosisatoja. Kauppa on kasvanut, mutta kauppa on käyty tuhansien maiden tuhansien vuosien ajan jo mantereiden välillä. Globalistuminen on tuonut joitakin tiettyjä ominaispiirteitä, jotka täytyy ottaa huomioon silloin, kun suunnitellaan sosiaalilausekkeita ja työnormia koskevia lausekkeita. Kylmän sodan loppuminen ja talouspolitiikan kehittyminen Kiinassa on lisännyt työvoiman määrää markkinataloudessa kilpailevien maiden osalta. Markkinatalouksien määrä on kaksinkertainen, kolmenkertaistunut, jopa neljänkertaistunut, joten tämä työvoiman tarjonta on lisääntynyt valtavasti verrattuna 1900-lukuun. Markkinalakien mukaisesti valtava tarjonnan lisääntyminen ilman, että kysyntä lisääntyy valtavasti. Tämä tuo alaspäin vieviä palkkapaineita, vie palkkoja alaspäin Lisäksi työvoima on tullut maista, joissa elinolosuhteet ja palkat ja tuottavuusolosuhteet ovat paljon heikommat kuin markkinatalouksissa, jotka ovat korkean tulotason maita. Samanaikaisesti, kuten te tiedätte, informaatioteknologia ja liikennelogistiikka ovat edistyneet. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille käyttää hyväkseen erilaisia jakelujärjestelmät kovinkin monimutkaisia ja saattavat pitää sisällään satoja tai jopa tuhansia alihankkijoita käytännössä kaikkialla maailmassa. Palatakseni takaisin työpaikalle. Mitään dataa ei ole siitä, kuinka moni ihminen toimii globaalilla tasolla tuotantoketjuissa mukana, mutta ilon arvio 40 maan osalta, joilla on hyvin suhteellisen hyvää tietoa käytössä, mahdollistaa, että tämän osvittaa saadaan tilanteesta. Tämä on näiden 40 maan osalta 450 miljoonaa ihmistä toimii globaalissa ma- tai, tai toimitusketjuissa vuonna 2013, ehkä 450 20 vuotta sitten tilanne oli 40 miljoonaa. Nousevan talouden maata ovat tulleet mukaan ja suuri osa tuosta työvoiman tarjonnasta on naisia. 40 prosenttia kaikista työntekijöistä noista 40 maasta, joista tietoa saatiin, oli naisia. Kansainvälistyminen tuotantojärjestelmän osalta on tavannut uusia mahdollisuuksia taloudelliselle kehitykselle ja työperäinen tie pois köyhyydestä on toteutunut miljoonien ihmisen kohdalla. Saman aikaan ilon arvioiden mukaan 780 miljoonaa miestä ja naista, jotka tekevät työtä täysipäiväisesti, eivät riittävästi tienaa saadakseen perheensä pois köyhyydestä työ tarjoaa mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan nähdään hyvinkin paljon ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Monet näistä ihmisistä, jotka tekevät työtä, mutta ovat silti köyhiä, ovat mukana maailmanlaisessa tuotanto- tai toimitusketjussa. Työmahdollisuuksia on syntynyt, mutta saman aikaan on syntynyt kilpailupainetta, joka on laskenut hintaa, joka maksetaan tuottajalle. Tämä vanhaltaa myöskin palkkoja. Jotkut tuotanto ketjun firmat, alihankkijat ovat pakostaneet ihmiset tekemään työtä epäterveissä ja vaarallisissa olosuhteissa pitkiä päiviä, eikä heillä ole perusoikeuksia mukaan luettuna järjestäytymisvapautta, eikä syrjimättömyys, eikä ole myöskin lasityövoiman kielto toteudu. Ihmisiltä on evätty nämä oikeudet Lisäksi on syntynyt epäreilää kilpailua niiden to tavaran toimittajien kohdalle, jotka haluavat kunnioittaa kansainvälisiä normeja. Lisäksi hallituksilla on painetta, kun he hallitukset pyrkivät parantamaan työvoimansa olosuhteita ja kohtelua. Johtavat yritykset, jotka määrittelevät tuotanto- tai toimitusketjun standardeita, ovat rakkaissa maissa, mukaan ottaen Euroopassa maissa. Nyt siellä tehdään tuotantopäätöksiä ja siellä päätetään, kuinka paljon halutaan maksaa ja kuinka pitkä toimitusaika voi olla. Tämä tuo erittäin epäsuotuisia vaikutuksia tässä toimitusketjussa. Eivätkä nämä yritykset ole edes itse juridisesti vastuussa seuraamuksista kokoista työntekijöiden kohtelun osalta. Eurooppaisista ja yhdysvaltalaisista yrityksistä on nähty esimerkkejä, kuinka lapsi- ja pakkotyövoima on käytetty ja ihmiset ovat tehneet työtä köyhissä maissa romahtaneissa tehtaissa. Työpaikkojen määrä on kasvanut, tämän hyvä asia, mutta valtion mahdollisuus hallita työmarkkinoita ei ole kulkenut käsi kädessä kehityksen kanssa. Käytänsä kaikkea on ottana edistyneissä talouksissa nopeat muutokset työmarkkinoilla, jotka ovat seuranneet globalisoitumisesta, työmarkkinoiden sääntämisestä, ovat käytännössä johtaneet siihen, että globalistuneessa globaalista maailmassa tuotantoketjuja on mahdotonta valvoa. Rajat vaikutukset ja hallituksen toimeita mukaan luettuna kansainvälisten sopimusten vaikutukset ovat näytäneet omaa rooliaan tässä. ILO on saanut merkittävää kokemusta ja tietoa siitä, miten voitaisiin parantaa olosuhteita globaalissa toimitusketjussa. 20 vuoden ajan olemme pyrkineet ponnistelemaan ja katsoneet, että tämä on mahdollista tämä työ, mutta ei se ole helppoa. Olemme nähneet kyllä hyvän pyrkiviä tavoitteita, joilla kuitenkaan ei ole ollut mitattavissa olevaa vaikutusta tai ainakaan pitkäaikaista vaikutusta. Kaksi menestyksekästä esimerkkiä antaa jonkinlaista osviittaa siitä, kuinka suhteita voidaan parantaa tavaraketjun yhteydessä kauppasomisten kautta tai muiden ponnistelujen kautta. ensinnäkin parempi yhteistyö ilon ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, eli maailman pankin yksityisen sektorin laina osasto tekee läheisempää yhteistyötä. Kansainvälisesti voidaan pyrkiä monitoroimaan, valvomaan kansainvälisten työnormien toteutumista tehtäessä. Tällä hetkellä täytyy tehdä kahdeksan maassa 12 000 tehdasta mukana ja 1,5 miljoonaa työntekijää on valvonnan kohteena. Siellä valvotaan, noudattavatko tehtaita, ovatko ne noudattamatta normeja ja myöskin tehdään yhteistyötä ostajien kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että mitä ongelmia syntyy, sovittelun voidaan ryhtyä. Tehdaskohteisesti annetaan yksityökohtaista tietoa siitä, miten työnormeja taikka laki on loukattu. Jos tämä tieto on internetissä kaikkien nähtävillä, voitte tietenkin kuvitella, että tämä avoimuus on erittäin voimakas kannustin kaikille, jotka ovat mukana toimitusketjussa. Tehdas, ostaja, kuluttaja, työntekijät, hallitukset ovat kaikki tässä mukana ja kaikki pystyvät saamaan yhdessä aikaan parannuksia. Puolet on erittäin tehokasta työtä. Olemasta myöskin se, että voidaan koulutusta tehostaa sekä johtajien että työntekijöiden koulutusta voidaan parantaa, jotta siellä voidaan pistää paremmin täytäntöön uudistuksia ja parannuksia. Lisäksi työntekijöiden työnantajien yhteistyö tehdastasolla on parantanut tilannetta ja myöskin työnantajärjestöt ja työntekijäjärjestöt yhdessä kanssa voivat parantaa tilannetta. Silloin useinkin ensimmäistä kertaa luodaan työntekijäjärjestöjä maissa, joissa niitä koskaan ei ole aiemmin ollut olemassa. Voin kertoa muutamia esimerkkejä, kelle haluatte, ja voin kertoa myöskin mitattavissa olevia tuloksia, jotka ovat parantaneet tilanteen esimerkiksi Kambodsassa, silloin, kun 2001 vuonna sen kanssa tehtiin kauppasopimus. Toinen esimerkki lyhyesti liittyy siihen, kuinka Rana Plaza kompleksi romahti Bangladeshin muutama vuosi sitten, sillä 1100 työntekijää sai surmansa. Tämä on äärimmäinen esimerkki niistä riskeistä, joita liittyy maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. ILO välittömästi ryhtyi hallituksen työntekijöiden ja työnantajärjestön kanssa työhön Bangladesissa tilanteen korjaamiseksi. Euroopan unionin aloitteesta tämä lainattiin Global Sustainability Compact-sopimukseksi, jossa mukana on Bangladeshin hallitus ja ILO. Sen kautta pyritään askel askelta parantamaan työnormien kunnioittamista, erityisestikin tykijöiden järjestäytymisvapauteen on puhuttu. Lisäksi halus varmistaa tehtaissa ja ryhdyttiin myöskin osapuolten välillä. Voin kertoa, että hiljattain pari vuotta tämän kompaktin laatimisen jälkeen, laatimisen jälkeen tehtiin arviointi, se katsottiin, että lasi oli puoliksi täynnä, tai ehkä ei ihan puoliksi täynnä. Joitakin erityisiä toimia täytyy vielä toteuttaa ennen kuin tilanne on kohentunut. Voin kertoa sitä lähemmin. Better Work Program on toinen esimerkki, jotka mainitsin. on otettu käyttöön ja toivon mukana sitten, kun se toimii kunnolla, lasi saadaan täytettyä. Vielä lopuksi. Tämän vuoden kesäkuussa järjestetään vuotuinen ilon yleiskokous. Siellä voidaan tarkastella globaalia toimitusketjua yhdessä 185 jäsenhallituksen kanssa mukaan ottana teidän työ, markkinajärjestöjenne ja hallituksenne ovat siellä mukana keskustelemassa siitä, kuinka voitaisiin parantaa toimitusketjuja ja paremmin ymmärtää, mitä haasteita ja ongelmia näihin liittyy. Ja toivon mukaan sillä voidaan sopia konkreettisista suosituksista, jotka voidaan pistää täytäntöön, niin että voidaan puuttua ongelmiin, joita on globaalissa toimitusketjussa, mikä tarkastellaan työn normeja, sosiaalisia oikeuksia ja muita tämän tyyppisiä asioita. It was a real pleasure to listen. Kiitos, oli miellyttävä kuunnella. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot EPP aloittaa. Koordinaattori ei ole paikalla, joten herra Fisas. Gracias, señora Polaski. Kiitokset, hyvä Polaski, tästä erittäin kiintoisesta ja kattavasta esityksestä. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. teiltä, erityisesti liittyen Kiinan työterveys- ja työturvallisuussääntöihin ja varsinkin äh, kiinnitän huomiota siihen, että Kiina ei täytä ympäristö- eikä sosiaalivaatimuksia. Siellä voidaan puhua ympäristödumpingista ja sosiaalisesta dumpingista myöskin. Ja on maita, jotka eivät ole Kiinan statusta ollenkaan ottaneet äh, huomioon. On Yhdysvallat, Kanada, Intia, Meksiko esimerkiksi ja puhutaan myös sitten monesta sadasta eh, tuhannesta työpaikasta, joita menetetään myös Euroopassa juuri näiden Kiinaan liittyvien ongelmien kanssa. Ja tämä vaikuttaa siis suoraan myös meidän mantereemme työllisyystilanteeseen ja haluaisinkin tiedustella teiltä tarkemmin Kiina-asioista. Kiitos. Sitten CD-ryhmästä David Martin. Oui, merci, président. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset teille, hyvä Polaski. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen Iranin ILO-sopimuksista. Tammikuun lopulla tästä asiasta on ollut puhetta. Me olemme puhu, Ranskassa työmarkkinajärjestöissä puhuneet tästä ja ottaneet myös Ranskan johtoon yhteyttä, kun meihin on Iranista otettu yhteyttä siitä, että työmarkkinaedustajat ovat päätyneet vankeuteen. Eli kysyisin nyt näistä ilojärjestön yleissopimusten toteuttamisesta esimerkiksi Iranin tapauksessa. Ja siitä, voitaisiinko nämä työntekijät ja työmarkkinoiden edustajat, jotka ovat puoltaneet työntekijöiden oikeita, voi saada vapautettua ja, ja heitä voisi sitten saada tänne valiokuntaankin mukaan ja Iranin ulkoasiain ministerikin on puuttunut asiaan jo. Minä haluaisin nyt kysyä, mitä järjestönne on mahdollisesti suunnitellut, jotta oikeuks- työntekijöiden oikeudet Iranissakin saataisiin toteutettua. kiitos, että tulitte keskustelemaan näistä asioista kanssamme tänään. Haluaisin kysyä siitä, että onko todellakin tarpeen nämä yleissopimukset ratifioida, jos on vastaavia järjestelyjä olemassa. Siis onko todellakin 100 prosenttia ratifiointitarpeen ja sitten kun teemme kehitysmaiden kanssa esimerkiksi kauppasopimuksia, niin oletteko sitä mieltä, että EU pitäisi asettaa sanktioita liittyen työsäännöksiin kehitysmaiden kanssa, kun jotkut kehitysmaat ajattelevat, että tässäpä ehkä rikot väärin työelämään liittyviä standardeja, tulee vaikutelma, että haluavat suojella omia tuotantolinjojaan Eli jos ajatellaan taloudellista kehitystä, niin äh, parantaisiko se työhön liittyviä standardeja? Mieluummin kuin sen, että sanotaan ja kiveen hakataan etukäteen työstandardit, kun kehitysmailla on kovin vaikea pitää niistä kiinni. Vaikuttaako tämä talouden kehityksen nopeuteen ja se nyt sitten talouskehityksen ajattelisimme sitten kuitenkin loppujen lopuksi parantavan työstandardeja. Thank you very much uh, for... Kiitokset um, tästä alustuksesta. Paljon puhutaan siitä, että kaupaan käynti lisäisi ihmisten hyvinvointia ja arvoja, perinteisiä arvoja noudatettaisiin ja kysyisin teiltä, miten teidän mielestänne tällainen laaja alaisesti ymmärretty kaupankäynti voi todellakin auttaa hyvinvoinnin kasvattamaan ja sit, kasvattamisessa ja miten sitten ihmisoikeudet toteutuvat. Unionihan niitä usein vaatii näihin sopimuksiin. Ja mehän tiedämme että esimerkiksi Egypti on äh, paperilla hyväksynyt ilon yleissopimuksen, mutta ei kuitenkaan käytännössä sitä juurikaan toteuta, ja muitakin tällaisia maita on, joten tässä ikään kuin uskottavuus äh, häilyy, kun asiakirjoja vain allekirjoitetaan, mutta käytännössä ne eivät sitten muuta mitään, eli ainoastaan allekirjoitus on paperissa, mutta ei kuitenkaan käytännössä mitä tapahdu, eli vaikuttaako tämä kenties yleissopimuksen varsinaiseen uskottavuuteen, joten jos jollain valtiolla on joku poliittinen intressi allekirjoittaa asiakirja, mutta ei kuitenkaan mitään käytännön tarkoitusta ryhtyä sitä toteuttamaan. Minä. Rouva Minä, olkaa hyvä. Hyvä, voorzitter. En... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että Rova Polaski tulitte paikalle. Kuten te tiedätte, Euroopan unioni Euroopan unionilla monia kauppasopimuksia monien maiden kanssa. Kaikki eivät ole ratifioineet ilon yleissopimuksia. Yhdysvallat esimerkiksi on jätetty kaksi ratifioimatta, Kanadakin kuusi näistä ydinsopimuksista. Euroopan unioni on laitanut täysin, joka koskee TISA-sopimukseen ja mm, katsoo siinä, että ilon sopimusten ratifiointi on tärkeä edellisyys TISA-sopimuksen syntymiselle. Kuinka te suhtaudutte tähän Euroopan parlamentin vaatimukseen ja kuinka te teidän mielestä Euroopan parlamentti voisi varmistaa, että tämä toteutuu? Janik, ole hyvä. Kiitos. Niin mainitsitte juuri koko arvoketjun puheenvuorossanne ja jos ajattelin 90-lukua, niin silloin ajateltiin, että kun kylmä sota loppui ja maakauppa vapautui ja YK kaikenlaisia sopimuksia sai aikaiseksi, niin kaupan vapautus mekaanisesti aiheuttaisi sen, että myös poliittisesti vapauduttaisiin demokratian nimissä. Ja näin YK on kaikki yleissopimukset ja erityisesti kaikki, jotka liittyivät juuri kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksiin olisi edistänyt tilannetta, mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole, koska hyvin monet maat osallistuvat vapaakauppaan ja ovat kaupallisesti ajateltuna hyvinkin liberaaleja, mutta kuitenkin niiden, niistä on varsin autoritaalinen järjestelmä muuten, eikä mm, minkäänlaista yritystäkään noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia Ja Euroopan yhteisö tietysti on puhunut näistä asioista, ja tässä Euroopan unioni tosiaankin pyrkii viemään eteenpäin tällaista hyvää, vahvaa arvojärjestelmää kauppasopimuksissaan myös. Ja onko tätä uskoa arvoihin ja ty- oikeutta työhön esimerkiksi viety riittävän vahvasti eteenpäin. Jos ajattelen nyt viime, täs, viime tapahtumia pari viikkoa sitten esimerkiksi keskusteluamme Strasbourgissa TISA-sopimuksesta, niin silloin unionin kauppa-asioista vastaava komission jäsen todellakin näki, miten parlamentti haluaisi työjärjestön yleissopimuksia tiukasti mm, tosiaankin soveltaa, ja komissio ei välttämättä ollut samoilla linjoilla kaikessa, eli haluaisin kuulla teidän näkemyksenne myös tähän asiaan. Ja ehkäpä voisitte myös puuttua siihen, miten, miltä työ näyttää YKssa ja OECDssä, miten voitaisiin nämä eri säännöt, myös sosiaaliset säännöt arvoketjussa ja kauppa kauppasopimuksissa saada mukaan, mit, näyttävätkö ne olevan mukana ja miten sitten työoikeusasioita voitaisiin parantaa kaikkialla maailmassa. Merci, Monsieur le Président. Certains ont parlé. Kiitokset. Niin täällä on jo Kiina mainittukin ja minusta täytyy nyt puhua myös toki Euroopasta, koska Eurooppa on sosiaalisen dumpingin kohteena ja hyvä varajohtaja, erityisesti puuttuisin maatalousasioihin. Maatalous on Euroopassa uhattuna, jos ajattelen samalla tavalla kuin esimerkiksi terästeollisuus 70-luvulla. Tämä ongelma on varsin suuri nyt paraikaa ja maatalousasiat ovat joutuneet tällaisen sosiaalisen pirstaloitumisen uhriksi. Siinä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota työntekijöiden oikeuksiin ja työntekijöiden ö, mahdollisuuksiin toimia, varsinkin niiden, jotka tulevat unionin ulkopuolelta. Ja kilpailu on ö, kyllä pahentunut meidän maataloustyöntekijöidemme kannalta oikein olan takaa viime aikoina. No niin, Jude. Niin, Jude, seuraavana ole hyvä. Kiitos Kiitos alustuksestanne. Muutama kysymys. Sanoitte, että 80 prosenttia kauppasopimuksista, en nyt ole varma, saanko tämän päivämäärän oikein, että mihin viitattiin. Niihin kuuluvat sitten työelämän perusnormeja koskevat yleissopimukset. Onko parhaita käytäntöjä ilon oikeuksista tiedossa? Tiedämme, että nyt keskustellaan paljon EUsta ja Yhdysvalloista TTIP-neuvottelujen e e yhteydessä, että minkälaista täytäntöönpanoa työelämän perusnormeista pitäisi olla. Onko ilon näkökulmasta jotain, joka olisi hyödyllistä ottaa mukaan tähän kuvaan? Toinen kysymys. Tiedän, että yleisestä tuljetusjärjestelmästä on kulmistilaisuus, mutta kun ajatellaan, että EU on kovin riippuvainen ilon asiantuntijoista tässä GSP Plus tulituusasiassa ja näyttää, että arviointiprosessi järjestelmällisistä perusnormien loukkauksista, niin asiantuntijakomitea, ei kun anteeksi, standardien soveltamisen komitea pitää perustana päättääkseen, että onko ilon standardia järjestelmällistä laiminlyömistä olemassa. Pitäisikö olla enemmän yksityiskohtia asiantuntijakomitean osalta? Onko ongelma siinä, että ollaan riippuvaisia komiteasta pelkästään standardien soveltamisessa, koska tiedämme, miten vaikea on saada hallitusten liittojen välillä sopimukset aikaan kautta maailman? Kaksi pääkysymystä olisi tässä minulla ja teidän näkökulmastanne ihan yleisesti ottaen. Tiedämme, että VTO on vakavassa tilanteessa nyt Nairobin jälkeen. Aiemmin VTO ja ILO halusivat kovasti tehdä yhteistyötä. Onko ILO nyt siirtymässä tästä monikeskisestä kaupankäyntitoimintaohjelmasta pois, että mennäänkö kahdenvälisiä kohti vai onko? Minkälaista toimintaohjelmaa tässä monenkeskisyydessä? Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Sitten niin. Minullakin on muutama täydentävä kysymys tai huomio ehkäpä yleisemmällä tasolla kuin todellakin kun keskustelemme kauppastrategiasta ja myöskin sitä, mitkä siellä painopisteet ovat tällä vuosituhannella ja myöskin julkisuudessa otetaan vaarin siitä, että auttaako kauppapolitiikka ihmisiä vai ei. Ja siinä mielessä Työntekijöiden oikeuksien kysymys on kauppapolitiikassa tärkeä kysymys. Ensimmäinen kysymys on vähän samansuuntainen kuin edustaja Darlingilla. On nämä kaksi erilaista filosofiaa. Työntekijän oikeuksien tukeminen tai sitten sanktiot niihin liittyen. Miten määrittelisitte nämä? Missä saadaan aikaan paras tulos? Voisiko olla joku keskitie tukemisen ja ehtojen välillä, voidaanko se määritellä niin, että saataisiin todellakin järkeviä tuloksia aikaan? Toiseksi on kysymys täytäntöönpanosta, siis enforcement, ilon normeilla. Voitteko vähän tarkemmin nimetä vaikkapa positiivisia esimerkkejä. Mehän tunnemme kaikki kestävyyssopimuksen Bangladeshista. Onko kuitenkin positiivisia lähtökohtia tai näettekö EUn edustustoille tässä tehtäviä täytäntöönpanossa? Että ne voisivat olla sen kanssa tekemisissä. Kolmas kysymykseni myöskin täytäntöönpanosta. Edustaja Schaakki sanoi aivan oikein, että on maita, jotka ovat kaikki mahdolliset ilon yleissopimukset allekirjoittaneet, mutta eivät toim- täytäntöön panneet. Miten arvioisitte ilon normien täytäntöönpanoa siinä mielessä, että vaikka riippumatta siis onko virallista ratifiointia ollut. No sitten meillä on ollut myös muuta strategista keskusteltua ja siellä on todettu, että nykyään äh, hyvin tärkeitä ovat kansainväliset arvoketjut, talouden arvoketjut, eikä pelkästään hyödykkeiden vaihto maiden välillä. Siellä työntekijöiden oikeudet tulevat vielä vähän vaikeammaksi, kun on niin monia toimijoita globaalissa arvon luomisketjussa. Siellä on enemmän maita mukana ja enemmän organisaatiota mukana ja yhtiöitä. Vähän koskettelittekin jo Neyman Shame lähestymistapaa nimeä ja sitä häpeään. Puhuitte tästä kansainvälistä arvoluontiketjujen yhteydessä. Voisiko olla jonkinlaista tuotteiden sertifiointia, jonka myötä sitten työntekijöiden oikeuksien noudattaminen tulisi esille globaalissa tuotannossa ja se voitaisiin sertifioida? Ja sitten tuote saisi merkin. Minua kiinnostaisi, miten arvioisitte tätä näkökohtaa. Ja sitten itse asiassa, kun ajatellaan tullietuuksia, GSP-järjestelmästä vielä tulemme keskustelemaan. Olisiko GSPn yhteydessä mahdollista ajatella tullietuuksia palveluille ja hyödykkeille, jotka juuri tässä arvoketjussa vastaavat ilon normeja? Siis ei köntästi, könttämääräisesti anneta maille, vaan palvelukohtaisesti, hyödykekohtaisesti tässä globaalissa arvoketjussa. Rova Areena vielä pyysi puheenvuoroa. Otetaan se vielä. Merci, merci. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset äh, esityksestänne. Seuraavat asiat tähän vielä lisäisin, eli ilon sopimukset ja Länsi-Afrikka, jossa puhutaan tuosta kaupan vapauttamisesta, joka on vaikuttanut kotimaiseen kysyntään ja työllisyyteen ikävällä tavalla. Ja tässä me puhumme Länsi-Afrikan kanssa tehtävistä vapakauppasopimuksista. Mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne olisi toinen, jotta nämä kielteiset vaikutukset kotimaiseen talouteen ja työllisyyteen Länsi-Afrikassa olisivat vähäisemmät ja näin voitaisiin saada siis myönteisiä tuloksia näillä sopimuksilla. Ja sitten toiseksi, miten kehittymässä olevissa maissa maissa työ, työpaikkojen muuttaminen on, on muuttunut, on, työpaikkojen tilanne on muuttunut. Tässä oli kyse 300 ja 4,5 sadasta miljoonasta johon se on noussut, tämä työntekijöiden määrä viimeisen 20 vuoteen 300 miljoonasta 450 miljoonaan. Ja sitten puhumme myös tietysti palkkojen, palkan, palkallisten työntekijöiden köyhyydestä, miten se näkyy nousemassa olevissa valtioissa ja sitten kehittyneissä valtioissa. Ja kolmanneksi Kyllähän vapakauppasopimuksissa on kohtia, joissa puhutaan työllisyydestä, mutta se, ne eivät kuitenkaan juuri koskaan ole sitovia. Siellä puhutaan aina kestävästä kehityksestä ja työllisyydestä, mutta niihin ei kuitenkaan ole riitojen ratkaisuun selveää mekanismia, kun on kyse sellaisista valtioista, jotka eivät työllisyyteen liittyviä vaatimuksia noudata. Ja sitten vielä mietin vähemmistöjä ja sitten palkallisten köyhyyttä. Onko teillä tästä enemmän tietoa, kun katsomme esimerkiksi maailman prosenttilukuja siitä, ketkä oikeastaan rikkauksia käsissään pitävät, ja sitten taas toisaalta palkansaajat, jotka ovat kuitenkin köyhiä. Oletteko te sitä mieltä, että nyt neuvotellut sopimukset oikeastaan parentavat tilannetta, ja jos ajatellaan vaikkapa Meksikon tilannetta esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Amerikan kanssa välillä tehtyjä sopimuksia. Onko tilanne parantunut siellä, jos ajattelemme vaikkapa Meksikoa, niin ei näytä siltä, että Meksiko olisi saavuttanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana siitä mitään, mitä sille luvattiin esimerkiksi palkkaketjussa. Sitten jälkijunassa herra Scholz. Kiitos puheenjohtaja. No, minä kyllä pyysin aiemmin puheenvuoroa, mutta jään tänne häntä päähän. Kiitoksia teidän alustuksestanne. Minulla olisi vielä kolme lisää kysymystä, jotka eivät vielä tulleet esitetyiksi. Meillä on, olemme pitäneet komission kanssa julkilausuman, jossa katsotaan, että maahanmuutto on myöskin tärkeä haaste. Mehän puhumme nyt kansainvälisen kaupan yhteyksistä ja ILOsta ja siitä, kuinka voidaan yhdessä ryhtyä toimiin ja laatia toimintasuunnitelmia. Yhdessä komission kanssa, komission kanssa julistus julkaus annettiin lokakuussa. Lokakuun jälkeen tilanne on dramatisoitunut ja minua kiinnostaisi, mihin nyt keskitytte tässä yhteistyössä on ja komission välillä – myöskin kun on tarkastellaan työmahdollisuuksia, työllisyyspolitiikan näkymiä ja tasavertaisen palkkauksen periaatetta. Kun tarkastellaan EUn työntekijöitä ja ihmisiä, jotka tulevat muista maista, tai mahdollisuuksia ylipäänsä päästä töihin. Toinen kysymys minua kiinnostaisi. Nyt kun tiedetään, kuinka eriarvoisuus on kasvanut tulon tason osalta ja palkan suhteen, ja erityisestikin tarkastellaan naisia, kuinka voidaan tässäkin suhteessa parantaa ilon ja komission välistä yhteistyötä, ja myöskin kun ollaan suhteessa muihin maihin kaupan saralla. Onko teillä ilon puolella mitään suosituksia tässä suhteessa, kuinka sosiaalisesta eriarvoisuudesta päästäisiin eroon? Ja minä kiinnostaisi kyllä myöskin kysymys, voidaanko ilon perusnormien noudattamisesta tehdä ehto sen, kun puhutaan kansainvälisestä kauppasopimuksesta, kestävyyttä koskeva kappale ja työllisyyspoliittiset kriteerit. Ja myöskin se, että ilon normista tehtäisiin sitovia, jotta voitaisiin parantaa kolmansissa maissa asuvien ihmisten olosuhteita kuinka tähän päästäisiin? Kiitoksia Rova Polaski. Saatte jälleen puheenvuoron. Tässä tuli koko joukko kysymyksiä ja huomioita. Ja sen jälkeen komissio saa vielä puheenvuoron, joka voi reagoida asiaan vielä omalta puoleltaan. Rova Polaski, olkaa hyvä. I didn't know, but now I know I have time enough. So, um, tässä monet kysymykset todellakin ovat päällekkäisiäkin, mutta ehkä tässä nyt sitten hyvin kysymyksestä toiseen. Mutta uskon, että varmaankin kaikki kysymykset sain kirjattua ylös, jos ajattelen nyt maahanmuuttoa niin ILO on maahanmuuttokysymyksissä hyvinkin aktiivinen, erityisesti kun ajattelemme reilua maahanmuuttoa. Me olemme monien valtioiden kanssa neuvottelemassa kahdenvälisiä tai monenvälisiä eh, sopimuksia maahanmuuttoasioista, tutkailemme minkälaiset ehdot niihin laitetaan ja tutkailemme myös näitä pääreittejä ja nythän me tiedämme, että Syyriasta ja lähimaista on tullut valtava määrä väkeä mm, lähtenyt liikkeelle. Lisäksi myös sitten puhumme tuosta Kaakkois-Aasian reiteistä, eli tutkailemme näitä maahanmuuttosopimuksia ja sitä, että niissä olisi maahanmuuttajille perussuojelu siinä vaiheessa, kun he ovat matkalla ja sitten kun he pääsevät maahansa. Eli, ja tässä on tietysti otettu mukaan ihmisiä ihmisarvo ja pyritty välttämään näitä vakavimpia hyödyksikäytön muotoja myös tuon ihmiskaupan kysy, ollessa kyseessä. Ja monet ihmiset, jotka saapuvat pääkohdemaahansa, niin usein he tekevät liikaa töitä laillisen työajan ulkopuolella, laittoman palkkauksen piirissä ja hyväksyvät melkein mitä vain ja näin ovat huonommassa tilanteessa kuin kotimaiset työntekijät. Monet ovat jo sanoneet, sanoneetkin, että tässä on jääty näiden pääreittien varjoon. Me olemme tehneet yhteistyötä näiden pääreittien varrelle kuuluvien valtioiden kanssa ja unionin kanssa. Me tiedämme, minkälaiset haasteet unionissa on. Mm, no, e, kun tämä tilanne nyt on näin muuttunut ja me olemme mukana unionin ja Afrikan unionin välisessä maahanmuuttovuoropuhelussa, miten voitaisiin toimia, jotta voitaisiin parantaa myös tämän maahanmuuton tilannetta. Me olemme myös sitoutuneet mm, niin pitkälle kuin voimme mm, taloudellisiin varoinemme auttaa auttaaksemme työpaikkojen luomisessa niissä maissa, joissa, joista poliittisen epävakauden vuoksi esimerkiksi ihmiset ovat lähtemässä pois muualle työhön, joten me teemme töitä erityisesti Turkin kanssa ja muiden valtioiden kanssa pyrkiäksemme luomaan sellaiset ohjelmat, jotka voisivat myös nämä maahanmuuttajat saada työmarkkinoille mukaan, mutta myös tarjota työttömille ja alityöllistetyille paikallisille työntekijöille parempia mahdollisuuksia, kuten voi voitte varmasti Euroopan kokemuksen pohjalta ajatella, että jos nyt vaikka Turkin tapauksessa 122 miljoonaa maahanmuuttajaa saapuu noin vain, joista 800 000 ovat työntekijöitä ja sitten lapsiakin on joukossa, jos työpaikkoja ei voida luoda heille ja sitten Turkissa turkilaisia työttömiä on vaikka kuinka paljon ne alityöllistettyjä vaikka kuinka paljon. Ja me olemme pieniä hankkeita jo saaneetkin toimimaan, mutta tämä tilanne nykyään tietenkin vaan vaatii valtavia resursseja voidaanko nämä resurssit saada käyttöön, niin kyllä todellakin voidaan ja me infrastruktuuriakin on olemassa, esimerkiksi luoda sairaaloita ja peruskoulujärjestelmä ja niin poispäin. Eli jos meillä olisi rahoitusta, niin me voisimme todellakin saada nämä hankkeet käyntiin, koska esimerkiksi erilaisten uusia rakennusten rakentaminen, siihenhän tarvitaan paljon työ, työntekijöitä. Ja me tässä olemme kokoustaneetkin ja saaneet konkreettisia ajatuksia juuri viime viikonloppunakin ja toivon, että saamme näille, näille ajatuksille tukea. Eli vast, uskon, että vastaus on kyllä, että ILO voi tehdä hyvin paljon, mutta meidän täytyy tässä saada eteenpäin näitä eri hankkeja, hankkeita ja todellakin paikan päällä sitten käytännön työmahdollisuuksia luoda ihmisille. Ja sitten Länsi-Afrikasta täytyy sanoa, että meidän järjestömme todellakin tekee paljon eri sopimuksia ja sitten mietin Länsi-Afrikaa, onko se vaikuttanut kielteisesti työllisyystilanteeseen. Kyllä varmasti, että tässä on kyse myös laajemmastakin asiasta. Eli nämä kaksi tutkimusta työllisyysasioista ja kaupankäyntiasioista, jos katsomme talouden rakenteita, niin totta kai voidaan sitten katsoa, miten nämä taloudet ovat muuttuneet jos poistetaan kaupan esteitä esimerkiksi, ja minkälailla tavalla nämä sitten vaikuttavat paikallistilanteeseen. On tapauksia, joissa maat ovat olleet taloudellisen kehityksensä tasolla suurin piirtein samalla tasolla, ja sitten sopimuksen vaikutukset ovat olleet myönteisiä, mutta kun jos ajatellaan, että jos on ollut alityöllistymisen tilanne, niin silloin tilanne on tietysti toinen. Ja jos ajattelemme valtioita, joissa voitaisiin tuota enemmän ja sitten nostaa eh, elin tasoa, niin silloin saadaan usein myönteisiä tuloksia, mutta tietysti kielteisiä tuloksia on ollut esimerkiksi Meksikossa, kun katsotaan naftasopimusta, silloin oli, siellä on hyvin laaja maataloussektori, hyvin alhaisen tuotannon sektori, hyvin monet ihmiset ovat maataloudessa työssä, mutta sen tuo lisäarvo taloudelle ei välttämättä ole ollut niin suuri, ja e, e, ennen kuin voi pystyttiin sitten luomaan uusia työpaikkoja, työpaikkoja teollisuuspuolella tai sitten palveluissa, niin siihenhän menee tietenkin paljon aikaa ja sitten siitä syntyy kielteisiä vaikutuksia, eli tämä Meksikon tapauksesta. E, eli mahdollisesti kielteisiäkin tapauksia on todellakin, mutta ja totta kai näihin täytyy suhtautua hyvinkin vakavasti ja täytyy käyttää erilaisia muokkausvälineitä ja katsoa, mikä on valtion työllisyystilanne ja miten voidaan sitten välttää näitä kielteisiä vaikutuksia valtioiden työllisyystilanteeseen. Ja sitten kysymyksiin, jotka tässä myös kuultiin työoikeuksien ja työolosuhteiden parantamisesta ja siitä, miten voitaisiin löytää sitten parhaat mahdolliset tulokset saada aikaan. No, missä tahansa tilanteessa aina voidaan oppia uutta ja aina täytyy sitten ottaa uusia politiikkoja käyttöön ja oppia. Eli tämä promootio on aina tietysti osa, osa ratkaisujamme, mutta onko sitten jonkinlaisia rangaistuksia käytettävä, jos ajattelemme kauppasopimuksia, kauppasopimukset – kauppasopimusten edut voidaan menettää, jos osapuolet eivät noudata kauppasopimuksessa sovittua, joten osapuolet ovat sopineet tietyistä asioista ja joku toinen osapuoli ei sitten täytä ollenkaan vaatimuksiaan työpuolesta esimerkiksi, mutta kauppapuolen asiat oikeastaan palvelevat molempia, niin miten sitten tila tässä käy. täytyisi tietysti vaatia sitä, että työturvallisuusasioita parannettaisiin ja työntekijöiden oikeuksia parannettaisiin ja näin sitten saataisiin aikaan myös taloudellisia etuja. Jos sitten toinen osapuoli ei näitä velvollisuuksia ollenkaan noudata ei, niin, eikä olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia puuttua tähän, niin se vaikuttaa sitten myös kauppaalliseen tulokseen. No, jos ajattelemme sitten vaikkapa veroasioita tai mitä tahansa kaupallisia sopimuksia, niin meidän täytyy pyrkiä tarjoamaan jonkinlaisia myönteisiä kannustimia näille osapuolille, jotta tilannetta pystyttäisiin todellakin kehittämään. Ja minä sitten olen jo tässä antanutkin teille muutaman esimerkin kahdeksasta maasta työohjelmista ja tulosten raportoinnista, työolosuhteiden kehittymisestä – ja sitten näiden tulosten julkistamisesta. Eli hyviä uutisia usein julkaistaan, näin on saatu myönteisiä tuloksia. Ja sitten te, Lange, myös esititte kysymyksen siitä, että jos tieto on riittävän täsmällistä, esimerkiksi sanotaan, että tällä sektorilla on hyvin paljon ongelmia, mutta ei oikeastaan sitten ö, tarkkaan asiaa tied, asiasta ole tietoa, niin silloin on vaikea operatiivisesti ryhtyä toimimaan. Eli meidän täytyy miettiä esimerkiksi tehdaskohtaisesti, on kyse sitten muutamasta kymmenestä työntekijästä tai sitten suuremmasta yksiköstä. E, joten ja te meidän saamamme tiedon täytyy olla uskottavaa ja tieto täytyy saada sellaisilta tahoilta, jotka ei, joilla ei ole omat intressit tässä tapauksessa. Ja sitten täytyy myös vaatia sitä, että tutkimuksen tehneet tietävät, mitkä säännöt ja lait ovat ja myös ovat valmiita näitä arvioimaan. Nämä tarkkailijat ovat usein paikallisia henkilöitä eikä kansainvälisistä yhteyksistä näitä tulevia tarkkailijoita. Eli kyse on paikallisista toimijoista, jotka hankkeita tarkkailevat. Ja näitä, meillä on monissa kehitys, kehittyvässä olevista valtioista tullut tällaisia pyyntöjä vaikkapa eri toimitusketjuihin ja täytyy sitten tietysti löytää tähän tukea. Ja monta kertaa Esimerkiksi vaikkapa jos ajattelemme Vietnamin ja Kambodsan tilannetta, niin, niin tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, mutta aivan aluksi tarvitaan lahjoitusten, lahjoittajien apua. Sitten jos ajattelen yleissopimusten ratifiointia ja sitten yleissopimusten käytännön toteuttamista, eli onko olemassa maita, jotka ovat sopimuksia ratifioineet, no minä, mutta eivät niitä täytäntöönpaneneet, no kyllä, varmasti näin on. Its protection of children from, from labor. lasten työn estäminen, järjestämisvapaus, työehtoneuvotteluoikeus on perusoikeuksia, näitä koska että täytyy ratifioida. 1998 julistus, jolla luotiin nämä ydintyönormit, jotka koskevat kaikkia maita, olivat ne ratifioineet tai eivät. Tämä oli todellinen läpimurto ilon käytännön toimissa, koska me totesimme, että teidän kannattaa ratifioida, mutta huolimatta siitä, oletteko ratifioineet tai ei, mutta mikä te kuulutte iloon tai kansainväliseen yhteisöön ja teette kansainvälistä, olette mukana kansainvälisessä toiminnassa, teitä sitävät nämä ydinnormit, että 125 jäsenvaltiota ovat tässä mukana jotakin tyhjää ääniä oli. Jotkut maat tiesivät, että niiden maine ei ole kovinkaan hyvä, mutta 95 prosenttia maista ja työntekijä- ja työnantajärjestöistä järjestivät tämän julistuksen puolesta. tässä on tullut kansainvälinen normi. Nämä neljä perusoikeutta, jotka on kuvattu kahdeksas yleissopimuksessa, sitovat kaikkia maata huolimatta siitä, ovatko ne ratifioineet vai eivät. Yhtäältä kyllä maiden pitäisi ratifioida, mutta toisaalta nämä velvoitteet ovat jo nyt olemassa ja niitä täytyy kunnioittaa. Mitä, yleen valvon, mitä ilon valvontajärjestelmään tulee? Maat, jotka ovat ratifioineet käyvät lävitse tai joutuvat hieman tiukempien arvioiden kohteeksi asiantuntijakomiteoiden työstä työn yhteydessä. Kaikki maat arvioidaan ylin ydinnormien suhteen huomioon siitä, jotka ratifioivat vai ei, mutta tämä neljä ratifioidaan nel, neljä, neljän vuoden välein. Valvonta ei ole niin tiukkaa niiden kohdalla, jotka ovat ratifioineet. Kyllä ratifioida kannattaa, mutta kauppa sopimusten yhteydessä tietenkin voidaan pyrkiä tähän, mutta nämä velvoittavat jo. Olipa sitten kyse mistä järjestelmästä tai oikeuslaitoksesta tai oikeusjärjestelmästä, laitto voivat olla hyviä, mutta mikäli ne pistää, pistää vapaaehtoisesti, niin eivät paljon auta. Jotkut hallituksetkaan eivät pistä vapaaehtoisesti näitä täytäntöön pelokkeita täytyy olla ja myöskin rangaistuksia, mikäli täytäntöönpano ei toteudu. Työnormien suhteen tilan valtavasti sama kuin muidenkin normien suhteen. Ei minun tarvitse teille kertoa. Voit vain pistää television päälle ja viikon aikana näkee jo paljon kuvia ja videoita ja muuta osvittaa siitä, kuinka työnormeja ei kuunnella eri puolilla maailmaa. Tämä palaa myöskin joihinkin muihin kysymyksiin, jotka täällä esitettiin maailmantalouden yhdentyminen, tuleeko tämä parantamaan normeja. Kyllä joitakin normeja on parannettu, ei tästä kysettäkään. Joitakin merkittäviä edistysaskeleita on saatu aikaan painostuksen kautta. Kauppasopimukset ja globalisaation voima muutenkin ovat auttaneet köyhyyden poistamisessa. Tiedämme, että satoja tuhansia ihmisiä on päässyt pois köyhyydestä vuosituhan tavoitteiden jälkeen suurin osa heistä on Kiina, kiinalaisia. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen tai puolittuminen vuotta 2015 ei muuten olisi toteutu. Mikäli Kiina otettaisiin pois kuvasta, olisimme epäonnistuneet. Tämä täytyy muistaa. Yhdysmaailmallista parannusta ei ole vielä saatu aikaan. Tämä, palaa, tämä liittyy muihinkin kysymyksiin, joita esitettiin taikka mainittiin sitten nimeäminen ja häpeäminen, häpäiseminen ja merkinnät, kuinka luotettavia nämä merkinnät ovat, kuinka valvonta toimii, kuinka avoimuutta saadaan lisää. Tämä kaikki saattaa toimia, mikäli tämä kaikki saadaan toteutettua. Mitä täällä vielä olikaan? Aluksi joku esitti kysymyksen liittyen markkinatalousasemaan, joka on Kiinalle annettu, taikka on määrä antaa ilolla ei ole tässä näkemystä tai mielipidettä. Kiina ja monet muut jatka, maat, jotka ovat Iranin jäseniä. Kaikki sekä eivät kuulu meidän mandaattiimme. Emme ota kantaa, koska meidän tehtävämme ei ole tällaisia kannanottoja tehdä. Tai sitten kysymys, joka liittyi Iranin työmarkkinajohtajiin. Valvontajärjestelmämme kautta tulee joskus valituksia siitä, tai kysymyksiä, jotka liittyvät maihin kuten Iraniin. Viime vuosina taloudelliset ja muut sanktiot Iranin kohdalla ovat äh, tehneet ilon työstä siellä erittäin vaikeaa. Finanssitransaktiot ovat äh, vaikeutuneet, joten toivottavasti tulevaisuudessa pystymme paremmin tarkkailemaan Iranin tilannetta. Tällä hetkellä työmme siellä on erittäin vaikeaa. Lukuisia kertaa mainittiin ratifiointikysymys. Joku kysyi, EUn ohjelmasta? Onko se riittävän kunnianhimoinen? Muutama ihminen esitti samansuuntaisen kysymyksen. Sanoisin, että se mitä Erpanonen tekee ja mitä komissio tekee ihmisoikeuksien, työoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien puolesta. Ja kun se neuvottelee kauppasopimuksista tai GSP Plus järjestelyistä ja muista toimista mukaan luottuna Bangladeshin kanssa tehty sopimus. Uskon, että näiden osalta täytyy sanoa, että EU on aivan huippuluokkaa, se on kärkipäässä, kun se pyrkii muiden tavoin saamaan aikaan edistystä. Tämä on erittäin hyvä uutinen. Se, että EUn ranking on tässä korkea, enemmän kuin yksi blokki tekee työtä oikeaan suuntaan. Menesty, menestys, äh, kun otetaan huomioon, miten suurista haasteista on kyse, osoittaa, että paljon työtä täytyy vielä tehdä. Teidän valiokunta tekee myöskin tärkeää työtä. Ja se, että ylipäänsä tunnustetaan, että paljon työtä täytyy vielä tehdä. Ja kaikki taktiikka ja strategia, jota on, on odotettu, ovat kyllä vieneet kehitystä oikeaan suuntaan, mutta hyvin, hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, mikäli haluamme vakavasti otettavalla tavalla puuttua niihin ongelmiin, jotka liittyvät maailmanlaajuisiin tavaran toimitusketjuihin ja tuotantoketjuihin, varsinkin kun otetaan huomioon kauppakumppanit ja kehittyvät maata. Hyvin paljon työtä vielä tehdä tienten korjaamiseksi. Kuinka voidaan antaa kannustimia ryhtyä sanktioihin. Olisi erittäin mielenkiintoista katsoa, kuinka TTIP-sopimusneuvottelut edistyvät tässä suhteessa EUn ja Yhdysvaltain välillä, kuten monet sanovat, että kummallakin puolen Atlantti on erilaiset nä- lähestymistavat Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että sisältöpuoli ja sitoumukset, joita EU ehdottaa, ovat paljon kunnianhimoisempia kuin Yhdysvaltain pyrkimykset, kun on kyse pelokkeista, mahdollisuudesta lakkauttaa etusuuskohtelu. Tietystikin tässä saatan pyrkiä sellaisen sopimuksen, joka on kummankin kannalta hyödyllinen, taikka sitten saatetaan mennä päinvastoin sen suuntaan huonon standardien noudattamiseen ja mataliin normeihin. Neuvotteluiden kehittyminen tai edistyminen on sellainen, että mikäli halutaan kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu, tämä johtaisi korkeampiin globaaleihin standardeihin. Tämä edellyttäisi globaaleja korkeampia standardeja. Toivottavasti normien suhteen lähentymistä tapahtuu. Hyvin paljon neuvotteluita vielä tarvitaan, jotta päästään win-win tilanteeseen. Sosiaalinen polkomyynti. Tätä koskeva kysymys esitettiin varsinkin, kun on kyse maataloudesta ja maataloustyöntekijöistä. Tavallaan tämä liittyy seikkaan, jonka mainitsin NAFTA-sopimuksesta ja Meksikosta – mikäli kauppasuhteiden kautta taloussuhteet edistyvät ja elinolosuhteet ja tuottavuus ja kapasiteetti kahden maan välillä on niin kovin eri tasoista, silloin aina saattaa syntyä tuloksia tai vaikutuksia, joita ei haluta. Lähentyminen olisi hyvä asia kaikkien kannalta. Ne, jotka pääsevät paremmalle tasolle ja parempiin normeihin, hyötyvät mutta samalla kysyntä lisääntyy ja tämä hyödyttää kumpakin kauppakumppania, mutta siitä ei ole mitään takuuta siitä, että lähentymistä tapahtuu sopimuksen myötä. Tämä on seikka, joka täytyy aina ottaa huomioon. Osittain tämä liittyy kehitysapuun. Joissakin maissa on parempi toimia kehitysyhteistyön kautta sen sijaan, että laadittaisiin kauppasopimus, mutta kauppasopimusten ei haluta toimivan sellaisella tavalla, että konvergenssi menekin kielteiseen suuntaan. Lähentäminen tuo kielteisiä vaikutuksia, taikka mennään kauemmas lähentämisen sijaan. Työvoiman tarjonta Kiinasta kylmän sodan loppumisen jälkeen on vaikuttanut merkittävästi. Tämä on hieman karikatyyrin omaista, mutta siitä huolimatta voidaan sanoa, että nyt ei ole lähentymistä tapahtunut alaspäin, vaan pikemminkin puoliväliin on menty. Kiinassa on minimipalkkaa 10 vuoden sisällä nostettu 400 prosentilla. Näin ei koskaan ole tehty missään. Ja kun otetaan huomioon, kuinka paljon suuresta määrästä ihmisiä on kyse tämän lähentymistä, mutta onko nähty samanaikaisesti palkoissa laskua? Tietystikin on nähty. Ei kukaan voi tätä kiistää. Tilasto keskukset ovat tästä tietoa antaa. Voidaanko sanoa, että tämä johtunut maailmantalouden yhdistymisestä, vaikka muista tekijöistä, teknologian vaikutuksesta? Niin ainakin talouden lähentyminen ja työvoiman tarjonnan lisääntyminen ovat vaikuttaneet. Tässä palataan jälleen kerran neuvotteluihin ja politiikkaan. Mikäli halutaan välttää sitä, että mennään lähentymisen sijaan siihen, että puolet, mennään puoliväliin, niin juuri rikkaimmissa maissa täytyy pohtia toimien vaikutusta. GSP sitten, suostautumusjärjestelmä, pitäisikö tässä vaatia normien toteuttamista? Minun mielestäni Kaikessa politiikassa, mukana ottaen GSP Plusan yhteydessä ja kauppasopimuksessa, pitäisi hyötyä kaikista ilon valvonta tehtävien mukanaan tuomista hyödyistä, Mukana uutena val- asiantuntijakomitea, joka tuntee maiden taloudellisen kehityksen tason ja puhuu maiden kieltä. Tätä yhteistyötä takaa asiantuntemus voidaan käyttää hyväksi, mikäli arvioidaan sitä, onko maissa, meno, ollaanko maissa menossa hyvän suuntaan tai huonon suuntaan. Tätä täytyy käyttää hyväksi. Tätä täytyy osata kieltä. Ja myöskin ottaa huomioon asiantuntijakomitean la, lausunnot. Sieltä nähdään, onko maa, tilanne menossa hyvään suuntaan vai huonoon suuntaan. Ollaanko siellä huolestuneita. Meillä on valtavasti tietoa tarjolla valvonta, yhteenannon valvontaprosessin nojautuminen ei ole hyvä asia. Ilolla on hyvinkin paljon tietoa ja näkemystä, joka on teidän käytettävissänne. Vielä viimeinen kommentti. Onko ILO menossa pikemminkin kahdenväliseen ja monenväliseen toimintaan sen sijaan, että se nojautuisi VTO-hon ja täysin pluralistinen lähestymistapaan. Me uskomme, niin kuin moni täällä salissakin varmaan uskoo, että monenväliset järjestelmät tuot mukanaan etuja kaikille maille. Ja niillä järjestelmillä on vähemmän kielteisiä vaikutuksia kuin kahdenvälisillä ja muilla sopimuksilla, kun pyritään estämään kauppaa. Uskon, puheenjohtaja Lange, että nyt vastasin ainakin osittain teidän kysymyksiinne. Now we give the... Kiitos kovasti. Ja nyt puheenvuoro saa komissio. Rova Tuning. Hän on johtajana kestävän kaupankäynnin osastolla, kaupan pääosastolla. Uusi tehtävästään ymmärtääkseni. Onnittelut uudesta virasta. Uh, thank you very much. Kiitos, kiitos puheenjohtaja kutsusta hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun ja kiitos, että teitte parhaan ääntääksenne nimenne. Olen todellakin uusi tässä. Ensimmäinen tammikuuta aloitin ja odotan kovasti yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Valitettavasti puolitoista tuntia pitää matkustaa, joten huomenna en ole keskustelussa ja monet esille tulleet asiat varmaan tulevat esille myös huomenna ja ilmaisisin myös kiitokseni meidän puoleltamme Rova Palaskille Voin vain painottaa minäkin yhteistyötämme. Viikoittain olemme yhteydessä iloon. Olemme kovin kiitollisia tästä työstä. Tämän yhteistyön ansiosta pystymme tekemään monia asioita. Kuten sanoin, niin monet aiheet liittyvät kauppasopimukseen. Huomenna meillä on hyvin mielenkiintoinen raportti jossa tulee monia aiheita näistäkin esille. Käyttäisin nyt tilaisuutta hyväkseni ja sanoisin, että työnormimme ovat sitovia. Ja riidanratkaisumekanismi on, se on eri, mutta meillä on sellainen. Ja olen kyllä samaa mieltä arvionne kanssa, Rova Polaski, että Yhdysvaltain sopimukset ovat vähemmän kunnianhimoisia Tietysti eu ja Yhdysvalloilla on eri lähestymistavat, erityyppinen riidaratkaisu. GSP Plus valvonta myöskin tulivat esille. Huomenna on siitäkin keskustelua. Uusi kauppastrategia, todella Kiina, olen täysin samaa mieltä, että sitä tulee paljon mahdollisuuksia meille kehittää asioita edelleen. Ihmisarvoinen työ ja kaikki nämä asiat siellä ovat mukana. Ehkä sitten vastuullisesta toimitusketjusta se on yksi syy huomiseen matkaani, koska siellä keskustellaan tästäkin. Ei pelkästään komissio ja parlamentti pidä näitä tärkeänä, vaan myös jäsenvaltiot. Sillä on näkyvä paikka kauppastrategiassa. Tässä mielessä olemme myös kiitollisia ja pidämme oikein hyvänä, että globaali toimitusketju on tulevan työ, kansainvälisen työkonf, työvoimakonferenssin esityslistalla. Sitä tuetaan monin tavoin, investoinnit kauppaan, mutta muutenkin. Monia muita aloja on mukana ja kauppapolitiikan välineitä käytetään, jotta voidaan ottaa kauppakumppanit mukaan kestävään kehitykseen, ei pelkästään niitä koskeviin lukuihin kauppasopimuksissa, vaan mainitsittekin se jo. Tämä Bangladeshin kestävän toiminnan sopimus, jossa tehdään myös läheistä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Bangladesh kannattaa panna tässä merkille. Tietysti aloittaa siinä tehdä enemmänkin, mutta ilo tietää, kuten mekin, että miten paljon tässä ponnistuksia on ollut. Täytyy saada kolmannet maat mukaan, joiden täytyy suhtautua tähän avoimesti koska tämä on kovin työläs prosessi. Hallitukset, yksityinen sektori, Bangladeshin tapauksessa teemme yhteistyötä myös Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Hyvin intensiivistä työtä. Paljon pitää hieroa asioita. Ehkäpä lasi on puoleksi täynnä tai vähän enemmänkin, mutta kannattaa yrittää ennen kaikkea. Kuten tiedätte, niin meille on kovin tärkeää, että voimme tehdä työtä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. OECD on myös tärkeä. Sekin käsittelee vastuullista toimitusketjua, kuten mainitsitte, niin myöskin ilon työ on äh, tuettavaa. Ja tietysti työelämän perusnormit ovat avainasemassa toimitusketjun asioissakin. Ja tässä olemme ilon kanssa samaa mieltä. Johtopäätöksenä sanoisin, että paljon aloitteita on käynnissä prioriteettinemme on varmistaa nyt, että saadaan täysin tulokset aikaan. Pystytään käyttämään potentiaali täysimääräisesti hyväksi ja noudatamme kovasti tiivistä yhteistyötä, ei pelkästään OECD ja ilojäsenvaltioiden kanssa, vaan tietysti myös parlamentin kanssa. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Kysyisin teiltä kysymyksen, Rova Tuininga. Meillä on paljon aloitteita juuri niillä sektoreilla, jotka mainitsittekin. Bangladesin kestävän toiminnan sopimus on yksi niistä. On huhu, että komissio valmistelee gamitaloitetta. Se on kiertänyt talossa jo pitkään tämä huhu. Että siitä olisi työryhmiä ollut pystyssä – Tuleeko Gamit-aloite päivänvaloon? Onko sillä yhteys ilon työhön? Um, I'm afraid that you're asking a lot of me. Niin, kyllä odotatte aika paljon nyt minulta. Eli pääosasto on puhunut tästä, mutta se on kyllä toinen pääosasto. Tämä vaateala Eli tästä on kyllä tutkimus DEFCO-pääosastossa käynnissä. Ja me kyllä monessakin osastossa päätimme, että pohdimme tätä asiaa. Monet jäsenvaltiot ovat olleet kovasti kiinnostuneita asiasta mutta me tässä olemme vasta aivan alustavassa vaiheessa. Meidän täytyy katsoa, miten nämä asiat kytkeytyvät toinen toisiinsa. Eli kauppapääosasto puhuu myös OECD-asioista ja totta kai me mietimme tätä kansainvälistä työtä, jota on tehty ja siitä tulee oikein lisäarvoa tähän meidän omaan työmme, mutta on kyllä vielä liian varhaista sanoa tästä tämän enempää. Kiitos. Ehkä viimeinen kysymys Rova Polaskille. On niin monia lähestymistapoja työntekijöiden oikeuksien parantamiseen. Eri maat tekevät paljon asioita, EU työstää asiaa, yksityiset yritykset myös. Miten kaikkea tätä voidaan koordinoida? you've hit on a, uh, a very real problem. Osoitte neulan kantaan tässä koordinointiongelmassa. Myöskin eri hallinnon alojen välillä ja sen valtioiden välillä ja että kaikki aloitteet eri maista ja aloilta voidaan ottaa huomioon, niin koordinointi voi olla aikaa vievää ja vaikeaa. Yksi ongelma, joka tulee esille ihan suoraan sanoen, on kilpailunäkyvyydestä eri organisaatioiden välillä jotka asiassa ovat mukana, mutta silti ja ongelmista huolimatta. Haasteet ja mahdollisuudet ovat niin valtavat, jotta työoloja voidaan kautta maailman parantaa, niin äh, loppujen lopuksi, kun olen henkilö, joka olen työstänyt asiaa 40 vuotta, niin voi pitää vain hyvänä näitä monia aloitteita. Kaikkien kanssa ei saada menestystä, mutta kaikkia niitä tarvitaan ja vielä enemmänkin, jotta kuten Rova Tuninka mainitsi, tämän energian ja kovat ponnistukset, joita tarvitaan tulosten saamisen, kaikki aloitteita siis tarvitaan. Tarvitaan koordinointia, vähän mm, myöskin kohtuullisuutta organisaatioiden kesken, etteivät kaikki, että kaikki pystyvät tekemään oman osuutensa. Täytyy todellakin aika ajoin arvioida, että että mitä tuloksia on saatu aikaan ja mitkä aloitteet eivät ehkä ole tehokkaimmat. Kaikilla ei ole kykyä ja resursseja tehdä kaikkia, joten asiaa pitää arvioida. Sanoisin myös, on eräänlainen vaiheittainen kehittäminen. Tässä ja varmaan valiokunnassakin olette hyvin tietoisia siitä, että rakennetaan eräänlainen verkosta kansainvälistä lakia. Siis ei ole tätä vahvaa kudelmaa kaikkialla globaalisesti, mutta on yhä enemmän välineitä, joita voidaan käyttää. Oli sitten kyse kehitysyhteistyöstä, kauppasopimuksista, investointisopimuksista, myöskin äh, hallitusten äh, vakiomuotoisista äh, toimista OECDn suhteen. Kyllä nämä voivat vahvistaa toisiaan. Ja halutaan äh, kehitysnäkökulmaa tuoda kauppasopimuksiin. TTIP on yksi hyvä mahdollisuus siihen, että todellakin saadaan aika luovaa ajattelua. Tällaisia tulee esille. Tällaista kudosta tai verkkoa voidaan rakentaa kansainvälisessä oikeudessa, josta vähitellen saadaan perusta aikaan joka tekee munkin työn helpommaksi, koska sitten jäsenet todennäköisemmin noudattavat eh, näitä välineitä, joten sanoisin, että eh, ponnistusten monimuotoisuus, siis uskokaa minua, Kyllä minulla on paljon arpiakin tullut koordinointiyrityksistä Maailmanpankin ja IMFn ja OECDn kanssa ja kaikkien muidenkin ja silti olisi suuri virhe sanoa mielestäni, että ponnistusten monitahoisuus moni ei olisi tervetullutta, koska tästä saadaan enemmän voimavaroja käyttöön. No. Kiitos. Kiitos. Ei ole enää puheenvuoropyyntöä, sana puheenjohtaja. Kiitos kovasti tästä. Oli miellyttävä, että olitte täällä. So, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat, sitten tullaan kohtaan kuusi esityslistalla. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Kaksi kolmikantaneuvottelua on käynnissä. Toinen koskee kuuluisaa kirjoituksen torjuntalainsäädäntöä, Rova Saakke on esittelijä. Siellä näyttää olevan parlamentin taholta liikettä ja neuvoston taholta myös, että lähennetään toisiamme. Teknisen tason kokouksia on ollut. Ja 16. maaliskuuta on seuraava kolmikantaneuvottelu. Eli näyttää aika myönteiseltä itse asiassa. Toinen lainsäädäntö, jota kolmikantaneuvotteluissa käsitellään, koskee niin kutsuttua konfliktimineraaleja. Herra Winkler esitteli. Siinä neuvotteluja loppu ei näytä olevan näköpiirissä vielä. Ensimmäinen helmikuuta oli kolmikantaneuvottelu Strasbourgissa. Neuvotteluja johti herra Vanderberg. Alankomaiden ulkoministeriöstä. Keskustelimme asiasta ja jopa komission jäsen esitteli mahdollisia kompromissiehdotuksia. Ilmapiiri oli hyvä, yhteistyötä, mutta monilla aloilla meillä on tietysti erilaiset kannat. Erityisesti sitovuudesta ja että mitä yrityksiä asia koskee. Niin, että tässä ei vielä sovittu jatkoneuvotteluista ja niiden päivämääristä – koska tein neuvostolle selväksi, että jos neuvostolla ei ole neuvotteluvaltuutusta, niin ei sitten kannata järjestää seuraavaa kolmikantaneuvottelua. Nyt pallo on neuvoston kenttäpuoliskolla, jotta se voisi luoda nyt tässä neuvottelutilaa. Ja esittelijä saa tästä vielä puheenvuoron. Uh, chairman, thank you very much, but I don't think... Kiitos puheenjohtaja. En usko, että on tarpeen lisätä paljoakaan siihen tietoon, jota jo annoitte jäsenille. Se piti paikkansa. Ja meidän täytyy nyt odottaa neuvoston reaktiota palloneuvoston puolella pelikentällä. Tietystikin jossakin vaiheessa meidän täytyy käydä sisäistä keskustelua, mutta tuhon ei ole vielä päästy. Nyt täytyy odotella, mitä neuvosto tekee. Tämä nähdäkseni nyt valitseva tilanne. Meidän täytyy nyt pitäytyä siihen mandaattiin, jonka täysistunnossa saimme neuvoston ja meidän välillämme on vielä suuri näkemysero Täytyy katsoa, mihin suuntaan neuvosto tässä liikahtaa. Sitten voimme pohtia tilannetta ja katsoa, mitä näkemyseroja meidän puolellamme on, koska eri poliittiset ryhmät eivät näe tilannetta samalla tavalla. Ja eri poliittisten ryhmien tavoitteetkin ovat hieman eriävät, joten ne voi vielä tänä päivänä, vaan vasta sitten, kun neuvosto on liikahtunut jonkin suuntaan, sitten vasta voimme keskustella asiasta enemmän. Ja in der Tat... Kiitos, herra Winkler. Todellakin. Pallo on neuvoston kenttäpuoliskolla. Mutta ainahan minulla oli mahdollisuus osallistua epäviralliseen ministerineuvoston kokoukseen Amsterdamissa ja siellä päivällisen aikana tein tämän vielä kerran selväksi. Neuvoston täytyy liikkua parlamentin suuntaan nyt. Ja täytyy antaa Alankomaille neuvot, puheenjohtajana neuvotteluvaltuus, että voidaan neuvotella oikeasti, muuten ei päästä eteenpäin. Alankomaista sain sellaisen vaikutelman, että sillä olisi kiinnostusta päästä asiassa lopputulokseen ja näyttää, tai meillekin on hyvä, että Alankomailla on motivaatio saada neuvosto liikkeelle. Tiedätte kaikki, että Alankomaitakin, Alankomaatkin ovat ottaneet aiheeksi reilut toimitusketjut, oikeudenmukaiset toimitusketjut ja järjestää sitten myös konferenssin ja voisin kuvitella, että se on avuksi, jos saadaan äh, Alankomaiden puoleltakin myös painostusta aikaan, mutta meidän täytyy saada myös omat hallituksemme liikkumaan asiassa. Hyvä. Tämän myötä kohdan kuusi käsittely voidaan lopettaa ja sitten keskeytän kokouksen ja jatkamme kello 17. Ja sitten silloin suljetuin ovi. Niin anteeksi.